Haluaisin vain korostaa kahta kysymystä. Ensinnäkin, mikä on hallintofoorumin rooli, jos meillä on näitä eri sidosryhmien välisiä keskusteluita. Ja sitten toinen kysymys, internetin hallinto. Tästähän keskusteltiin joissain kokouksissa. Ja sitten kysy, mietimme, pitääkö tämä hallintofoorumi pitää tässä muodossa. Tästä nyt eri sidosryhmät keskustelevat. tämän avointa keskustelua, eli mitään lop lopullista kantaa tai virallista ylkilausumaa tästä ei tehty. Ja sitten toinen asia, eli kysymys, joka liittyy Brasilian konferenssiin. Brasilian hallitus varmaan haluaa uudella, uudelleen määritellä internetin hallinnon ja järjestää sitten tämän kokouksen 2014. Nythän meillä ei ole tietoa siitä, keitä siellä on paikalla, miten se järjestetään, ketkä voivat osallistua siihen, mutta tämä on kuitenkin mahdollisuus määritellä internethallinnon uudet säännöt. Ja lopuksi vielä haluaisin kommentoida yhtä kokousta. Mielestäni se oli tärkeää. Siellä oli Ikanin johtaja paikalla, kun tästä asiasta puhuttiin Brasiliassa. Hän selitti näistä asioista hyvin, mutta hän kertoi, miten ikan on kehittynyt, kehittynyt. Ja sitten puhuttiin siitä, pitääkö noudattaa Kalifornian tai Yhdysvaltojen lainsäädäntöä vai olisiko meillä sitten kansainväliset puitteet. Hän sanoi, että hän haluaisi enemmän kansainvälistä hallintoa Ikaniin. Ja myöskin hän kertoi, että Yhdysvaltojen hallitus on tähän valmis, mutta täytyy ymmärtää, millaisia tarpeita on ylläpitää internetin vahvuuksia. Emmekä voi muuttaa tätä mallia, jos me emme pysty määrittelemään uutta mallia. Ja Brasiliassa tätä asiaa varmaan sitten käsitellään. Emme voi pyytää, että Yhdysvallat valvoisi internettiä. Meidän täytyy tietää, miten organisaatio toimii. Ikanin pääjohtaja tätä meille korosti. Kiitos. Grazie, c'è qualcuno che fare delle domande? Niin, onko jollain kysymyksiä? Ei. Eli kiitokset kollegoille näistä kommentoista tästä valtuuskuntamatkasta. Nyt sitten pidämme tauon, jatkamme kello 16 ja silloin äänestämme. Tämä äänestys ajankohtaan lyöty lukkoon, eli jatkamme äänestyksellä sitten kello 16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 Cari colleghi, possiamo... Hyvät kollegat, käynnistämme äänestykset. Ensin koeäänestys. Eli äänestys alkaa. Eli äänestäkää, tarkistetaan, että laitteisto toimii. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No niin. Eli Bytikoffer vielä. I forgot my puheenjohtaja. Unohdin äänestyskortteni, eli jos tiukaksi menee, niin nostaisin käteni. Perfetto, Selvä. Sihteeristö katsoo sitten teidän suuntaanne. Ai sieltä toiseltakin puuttuu. No onneksi olette samasta ryhmästä. Eli se helpottaa asiaa. No niin. Ensin Sartorin mietintö sopimusneuvoston kanssa puolesta. Ai, tämä täytyykin äänestää sähköisesti. Eli äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 31 puolesta, yksi vasta-ääni, yksi tyhjä ääni ja kaksi tyhjää ääntä. Selvä. Sitten seuraavaksi toinen Sartorin mietintö. EUn ja Venäjän välinen sopimus. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 30 seitsemän puolesta yksi vastaan. Kiitos. Sitten Jyrkin mietintö. Tarkistus 34. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2. No, tarkistus 39 tarkistetaan vielä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 ja 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 ja 25 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta. Niin, no tarkistetaan vielä 67 sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta ja 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 93 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Kahdeksan. Te olette hiukan epäröväisiä. Siis kompromissi vitosen jälkeen uno. So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 Il relatore cosa dice? Dobbiamo votarlo? No? Esittelee, mitä sanotte. Äänestetäänkö tästä vai ei? Okei, okay, non, so we don't vote it now. We don't vote it Le 8, on vote plus tard. On vote plus tard. On va les voter, mais plus tard. Okay. Bene, la, il segretariato mi dice che... Sihteeristön mukaan kahdeksasta äänestetään myöhemmin. Eli nyt siis tarkistus 101. 101. Puolesta 101 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 101. Äänestys alkaa. Siis tarkistus 101 äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhde, sitten 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 131 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 132 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 134 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 135 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Se il compromesso. Kompromissi 9 hyväksyttiin, joten kompromissi 12 raukeaa. Ja siksi Seuraavaksi tarkistus 6. Puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 145 ja 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta, va, 146 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140, anteeksi mitä? Niin siis 146 hylättiin. Sitten 147 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 ja Intta 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 raukeaa ja meidän pitää äänestää tarkistuksesta kahdeksan. Inta kahdeksan. Siitä ei äänestetty aikaisemmin. Eli nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta 153. No, tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan. Nyt ei tullut ihan selväksi. Siis tarkistus kymmenen. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta. No, siis 23 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. nyt äänestetään tarkistuksesta 23. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 on jo hoidettu, eli nyt 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta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 hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 10, 11 ja 12 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2 ja 1 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten työllisyysvaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 30 puolesta, 7 vastaan, 4 tyhjää. Hyväksytty. No niin, seuraavaksi Andersdotterin mietintö. Oletko kaikki valmiita? Tarkistus 56. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan. Tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10 puolesta 28 vastaan hylätty. Sitten 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Afet 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on pyydetty, Prodi on pyytänyt, että äänestämme tarkistuksesta 76 lisääänestyksenä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten AFET 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 8, 8, 482 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5 ja 83 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21, 36, 9 ja 10 ja 55 kaikki yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 26 ja 27 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet, ka, Afet 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99, 49, 50 ja 52 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta ja kaksi, kompromissi 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, Prodi, olkaa hyvä. Eh, no. Siis kompromissi 14 ja 7 äänestettiin nyt yhtenä pakettina. Teillä on ehkä vähän eri sivunumeroita siellä. L'hai trovata? Perfetto, scusate. Ai nytkö löytyi? No hyvä. Selvä. Sitten budjetti 8, 9, 10, 13 ja 3. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 108 ja 11 puolesta. Siis 108 ja 11 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Eli 108 ja 11 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Hylätty. Siis vihreillä ei ole äänestyskortteja mukana ja siksi Bytikoffer ja Lambert jättivät kortit nyt kotiin. Eli sitten 109 puolesta. 109 siis Prodilta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 32 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestystarkistuksista. Puolesta äänestys alkaa. A favore, Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Ah, oh, merit. Allora, allora 41 favore, 1... 41 puolesta yksi vastaan hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaesitys. Äänestys alkaa. Chiusa. Äänestys päättyy. 41 puolesta yksi vastaan hyväksytty. Ja sitten toimielinten väliset neuvottelut. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta yksi vastaan hyväksytty. Seuraavaksi sitten Pilar del Castillon lausunto. Oletteko valmiita? Tarkistus 26. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205, 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli 206 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä puolesta, kaksikymmentä vastaan vai yksi vastaan? Kaksikymmentä puolesta yksi vastaan hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209, 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää EQ kun 211 212 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 ja 215 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 29D ja 216D yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 317 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32, 33, 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 22.6 ja 22.8 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 231 puolesta ja vastaan, tyhjää, hyväksytty. 232, 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta ja vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 ja 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 40, 46, 238 ja 239 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283. No, tarkistetaan 282. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 283. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 69 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 ja 288 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 310. Siihen liittyy suullinen tarkistus Eleviltä. Jos haluaisitte esitellä sen katsotaan hyväksytäänkö se. Um, this amendment is intended... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämän tarkistuksen tavoitteena on se, että täysin vapaaehtoispohjalta markkinatoimijat tiedottaisivat osakkeenomistajille taloudellisista tappioista. Tämä oli pitkään molemmilla puolilla Atlantia etujen mukaista. Yhdysvalloissa tämä on ollut täysin vapaaehtoispohjalta. Siellä on pyydetty yrityksiä tekemään näin <clears throat> ja eurooppalaisia yrityksiäkin siis vapaaehtoispohjalta. Osa tästä transatlanttisesta lainsäädännöstä vuoropuhelusta koskee sitä, että haluamme tietynlaista lainsäädännön harmonisointia myös täytäntöönpanemalla tätä. Olemme vihreiden ja sosiaalisten kanssa sopineet tänään siitä, että sana incident vaihdettaisiin sanoihin financial losses mikä sitten vähentäisi tätä vapaaehtoisuuden tasoa. Sillä uhat tulisivat esille tällä tavalla ja täytyisi tiedottaa vapaaehtoistasolla näistä taloudellisista tappioista. Esimerkiksi pankin täytyy tiedottaa, jos siihen on kohdistunut ryöstö. Eli esimerkiksi rahat on varastettu. Ja täysin vapaaehtoispohjalta pyydämme siis raportteja näistä taloudellisista tappioista. Se pitäisi antaa empiiristä taustaa tälle ongelmalle ja vastaa sitä tilannetta, mikä Yhdysvalloissa on jo vapaaehtoispuolella käytössä. Kiitoksia. Pilar del Castillo, prego. Yes. Pilar Castillo. Not going to... En selitä, miksi kantani on vastakkainen. Haluaisin vain kertoa kollegoille EPPstä ja muille kollegeille, että olen yhä miinuskannalla. Siete tutti d'accordo con... Hyväksyttekö tämän suullisen tarkistuksen, koska Venäjän täytyy yhdessä hyväksyä kaikki? Hyväksyvät sen vai eivät? No Puheenjohtaja, minun ryhmäni vastustaa tätä suullista tarkistusta. No nyt siis äänestämme pelkästään tarkistuksesta 310 ilman suullista tarkistusta. Bytikofer. Entschuldigung. Anteeksi. Minä sain kuulla, että tämä suullinen tarkistus on tullut yhdestä syystä ainoastaan, eli siksi, että on saatu aikaan kompromissi varjoesittelijöiden kesken sosialistiryhmästä. Kalfin on ollut tässä mukana. Siksi en ymmärrä, miksi sosialistit nyt sanovat, että he eivät tue tätä suullista tarkistusta. Tästähän on jo sovittu heidän varjoesittelijänsä kanssa. Ecco, io questo non sono in grado di rispondere niin tähän tietenkään en pysty vastaamaan. Tiedän vain, että suullinen tarkistus voidaan hyväksyä, jos kaikki sen hyväksyvät. Riittää, että neljä henkilöä vastustaa sitä, ja silloin sitä ei voida ottaa äänestykseen. Niin, puheenjohtaja, anteeksi tämä hämmennys. Me hyväksymme tämän suullisen tarkistuksen, mutta äänestämistä vastaan. Per cui nessuno, eh, No niin, kukaan ei siis vastusta sitä, eli äänestämme nyt siitä tarkistuksen 310 yhteydessä. Ja äänestämme sähköisesti. Niin, Chichester vielä. Sorry. Uh... Niin, anteeksi hyvä puheenjohtaja. Mutta minä vastustan suullista tarkistusta. So, so it should not be put. Eli sitä ei pitäisi esittää. Mm. This is crazy. Chi è contro le ben... Kuka vastustaa suullista tarkistusta? Vähintään neljä tarvii olla. Eli sitä ei siis voida hyväksyä. Emme voi äänestää siitä. Eli nyt tarkistus 310 sellaisenaan. Äänestys alkaa. Näin tulos on selvempi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sieltä vielä kaksi lisääntä, eli 22 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 335 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 337 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 336 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 338 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 342 puolesta 342. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 344 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 345 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143. Siihen liittyy suullinen tarkistus Tsukalassilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140, 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150, 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106, tarkistus 10 puolesta on tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 37 puolesta 4 vastaan, äh, 6 vastaan. Eli hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Adesso noi eh, abbiamo il TNT, prima di... Sitten ensin aloitan top 10. Ensin päätöslauselma esitys. Eli ensin esitys Tämä riittyy siis Rybikin mietintöön. Sopiko näin? Eli ensin esitys. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan 14. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 ja siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32, toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 33, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41, ei kun 42, anteeksi, Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tämä top 10, suullinen kysymys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. äänestykset ovat päättyneet. Eli parin minuutin tauko ja sen jälkeen jatkamme valiokuntakokousta.

que nous avons euh, On a encore Madame, Madame euh, Jordan et après, après Madame Corolla. Bene, proseguiamo i nostri lavori. No niin, jatkamme kokousta. Seuraavaksi Jordanin mietintö. Ja annan esittelijälle välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hvala lepa, predsednica. Um, marca leta 2011 uh, je bila nesreča u Fukushimi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Maaliskuussa 2001 meillä oli Fukushiman katastrofi ja miltä heti sen perään tehtiin poliittinen päätös Euroopan komission ensinnäkin kanssa, että tehdään erilaisia stressitestejä Äh, ydinvoimaloissa ja näiden testien pohjalta valmistellaan olemassa olevan lainsäädännön tarkistus. Tämä sitten on tilanne, mikä meillä on edessämme. Meillä on nyt edessämme siis komission ehdotus, joka koskee tulevaa ydinturvallisuusdirektiiviä ja siihen liittyviä tarkistuksia. Tässä on aika paljon uutta kehitystäkin ja minun mielestäni Euroopan komissio on vienyt tätä työtä eteenpäin aivan loistavasti. Voin mainita muutaman ehdotuksista. <clears throat> Ensinnäkin Euroopan komissio on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, mikä on toimivaltainen sääntelyviranomainen. Lisäksi tämä ehdotus sisältää kriteereitä sen suhteen, millä tavalla tällainen, siis mikä tällaisen öö, sääntelyviranomaisen tulisi olla. Toimivaltaisen sääntelyviranomaisen komissio on sitä mieltä, että sillä täytyy olla riippumaton arviointikapasiteetti. Sen pitää myös päättää inhimillisistä voimavaroista, budjetista ja sillä pitää olla riittävät valtuudet toimia. Tavoitteena on myös se, että voidaan parantaa mahdollisuutta toimia hätätilanteessa paikan päällä. Se on erittäin tärkeää ja se on määritelty yksityiskohtaisesti myös myöhemmin erityisessä artiklassa. Lisäksi ehdotus sisältää artikloita, jotka koskevat luvanhaltijoita, Meillä on tässä uudelleen määritelty vertaisarvio, kuten myöskin tämä syvällinen puolustus on määritelty tässä. Inhimilliset voimavarat on määritelty yksityiskohtaisemmin. Ne taidot, joita tarvitaan, ne tieto, joita tarvitaan toimimiseen. Mielestäni tärkeää on se, että meillä on myös uusi vaatimus, joka koskee riittävää kompetenssia alihankkijoilta. Erittäin tärkeä on myös avoimuuden periaate. Tässä meillä on myös uusi vaatimus, joka koskee kansallisia luvanhaltijoita ja sääntelyviranomaisia, joiden tulee laatia tällainen avoimuusstrategia. myös luku, joka koskee erityissitoumuksia, yleisiä turvallisuustavoitteita ja sitä, millä tavalla näitä tavoitteita voidaan täytäntöönpanna, millä tavalla metodologiaa määritellään. Ja minun mielestäni tämä ehdotus sisältää myös tärkeitä ehdotuksia sen suhteen, millä tavalla itse asiassa voidaan täytäntöönpanna turvallisuuteen liittyviä periaatteita. Minun mielestäni on tärkeää, että nämä turvallisuustavoitteet kattavat myös koko ydinvoimalaitoksen elinkaaren, ihan sen suunnittelusta ja sijoituspisteestä rakennuksen, rakentamisprosessin kautta purkuun asti. Mielestäni on myös tärkeää se, että olemme saaneet oppia paljon näistä viimeaikaisista katastrofeista ja näin Olemme määritelleet ulkoiset uhat ja vaarat, kuten myöskin inhimilliset tekijät. Mielestäni on myös erittäin tärkeää se, että tämä teksti sisältää useita eri katastrofityyppejä. Teksti on erittäin vaativa. Siinä käsitellään rakentamista ja suunnitteluun liittyviä onnettomuuksia, näiden lisäksi myös hyvin vakavia onnettomuuksia. Lisäksi esitetään voimakas vaatimus, joka koskee reaktorin ytimeen kohdistuvia vaurioita ja tämän tyyppisten vaurioiden seurauksia. Ne eivät saa ulottua pidemmälle kuin ydinvoimalaitoksen tietty osa. Olen maininnut myös sen, että tällainen vaaratilanteisiin, vaaratilanteessa toimiminen, sitä kehitellään edelleen. Ja valmius toimia on tärkeää. Japanista olemme saaneet oppia sen, että näille ydinvoimalaitoksille on erittäin tärkeää se, että niissä on keskusyksikkö, jota on riittävästi suojeltu luonnonkatastrofeilta. Jos jotain tapahtuisi, meidän täytyy edelleen kyetä hallinnoimaan tuota laitosta. Lisäksi on esitetty uusia vertailus, vertailuvaatimuksia kymmenvuotiskaudelle ja kuusivuotisia temaattisia arvioita. Näiden arvioiden osana Euroopan komission roolia on vahvistettu voimakkaasti, mikä mielestäni on hyvä asia. Sillä Japanista saimme muun muassa oppia sen, että sääntelyveronomainen siellä oli erittäin heikko, eikä ollut käytännössä juuri ketään, joka olisi saanut asiat pyörimään tai olisi paljastanut tilanteen. Meidän tapauksessamme uskon, että voimme ehdottomasti osoittaa sitä tärkeää lisäarvoa, joka Euroopan unioni voi tässä suhteessa tarjota. Erittäin tärkeää myös on rangaistuskysymys. No minun käsitykseni hyvin nopeasti on se, että olemme odotelleet näitä tarkistuksia turvallisuusdirektiiviin jo pitkään. Nyt ne ovat vihdoin valmiita juuri oikea-aikaisesti, jotta voimme hyväksyä tämän toimikautemme loppuun mennessä. Siinä mielessä täytyy kuitenkin tehdä voimakkaasti töitä. Me näin teemmekin minun yksikössäni. Ja Tavoitteenamme on, että huomisen mennessä koko mietintö on laadittuna niin, että voimme sitten antaa sen käännettäväksi, mikä merkitsisi sitä, että huhtikuun ensimmäisessä täysistunnossa voisimme äänestää tästä mietinnöstä. Lisäksi suunnittelemme pidettäväksi kuulemistilaisuutta 12. helmikuuta. Sisällöllisesti joudun toteamaan, että ennen kaikkea haluaisin, että nämä erilaiset vahinkotapahtumat minimoitaisiin, mutta ainahan on mahdollisuus siihen, että onnettomuuksia tapahtuu. Tästä syystä meillä täytyy olla hyvä valmius toimia ja vastata tilanteisiin. Hyvä koordinaatiotaso myöskin. Haluaisin myöskin yhdenmukaisemmat turvallisuusstandardit kautta EUn se lisäsi myös kansalaisten luottamusta tähän energialähteeseen. Ja siitä syystä minun tavoitteenani olisi näiden kuuden vuoden temaattisten tarkistusten kohdalla pyrkiä yhä laajenevan harmonisointiin. Kuten mainittu, komission esittämät ehdotukset ovat hyvät. niin sisältävät myös nämä kommenttini. Minulla on myös muutama tekninen kommentti jossa pitäisi pitäytyä enemmän IAEAn standardeihin. Se olisi mielestäni hyvä, jotta saisimme saman lähestymistavan kuin IAEAlla on. Kiitoksia. Seuraavaksi Korea de Campus. Gracias, eh, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen kokonaisuudessaan samaa mieltä esittelijän kanssa. Fukushiman tapahtumat söivät suuren yleisön luottamusta ydinenergian turvallisuuteen ja paljastivat vakavia teknisiä ongelmia. Samalta pohjalta muutkin historialliset ydintapaturmat ovat tapahtuneet. Ja täytyy ryhtyä toimien ajatellen ydinenergian tulevaisuutta ja jäsenvaltiolla on erittäin näkyviä vastaanotettuja kantoja. Mutta energialla ei ole rajoja. Ja ydinturvallisuus on rajat ylittävä asia. Miksi on tärkeää taata ydinturvallisuus koko EU-ssa? Ydinvoima. Ydinvoimasta kolmasosa reaktoreista kolmessa on Euroopassa. Tämä mietintä on tervetullut ja tämä auttaa meitä tekemään johtopäätöksiä päätöksiä Fukushiman onnettomuudesta ja EUn stressitesteistä. Tulokset ovat yleensä ottaen positiivisia, vahvistetaan kansallista säätelyviranomaisten voimaa, lisätään yhteistyön ja koordinaation mekanismien seurattavuutta näiden viranomaisten kesken, erityisesti tähän vertaisvertailuun liittyen. Tiedonvaihto on tärkeää turvallisuustoimien täytäntöönpanon kannalta turvallisuusnormit ovat aivan olennaisia. Mitä läheisyysperiaatteeseen tulee, sen kiinnittää huomiota samaten kuin komission aseman vahvistamiseen suuntaviivojen ja ohjenuorien antamisessa sekä parhaiten käytäntöjen levittämisessä on tärkeää, että eh, korkea taso turvatoimet kiinnittävät huomiota ydinvoimalan elinkaaren kaikkiin vaiheisiin sijainnin valinnasta käytöstä poistamiseen. Pidämme myös tervetulleena ehdotuksia tekniseksi parannuksi, jolla pyritään parempaan valmistautuneisuuteen ja nopeampaan tehokkaaseen reagointiin turman tapahtuessa. Siksi me olemme käytettävissä yhteistyössä kollegoiden kanssa, erityisesti esittelijän kanssa. Ja hänen johtopäätöksemme jaamme täydestä sydämestä. Tosenovski, prego. Kiitoksia sitten Tosenovskin. Pani předsedkyně, <clears throat> tak jak již mi kolegové. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kollegani ovat jo sanoneet sen, että Fukushiman tapauksen jälkeen, tämän valtavan onnettomuuden jälkeen, kansalaisemme olivat todella huolestuneita. Ja tietysti ihmiset ovat kovin tietoisia ydinvoimalaitosten ongelmista. Siitä syystä on tehty paljon kokeita, että voimme määritellä sen, missä määrin eurooppalaiset laitokset ovat turvallisia. Tietysti haluamme parantaa harmonisointia tällä alueella, jotta voimme parantaa varsinkin kansallisten sääntelyviranomaisten toimintaa ja parantaa avoimuutta ja vahvistaa sitä. Tämä on kovin myönteistä, sillä haluamme parantaa luottamusta, haluamme palauttaa sen kansalaistamme silmissä. Näissäkin viimeinen kertomus, jossa nämä stressitestit tehtiin, ottaa esille neljä eri osa-aluetta, joissa parannuksia tulisi tehdä. Erilaisia tarkistuksia, varmistuksia jota pitäisi tehdä. Nämä sisältävät myös ehdotuksen uudesta direktiivistä tai kattavasta tarkistuksesta. Tämä minun mielestäni on hieman ongelmallista, sillä me otamme käyttöön uusia määritelmiä ja minusta niiden tulisi olla selkeästi määriteltyä, jotta voitaisiin välttää – epäselvät osa-alueet. Kun puhumme näistä varmistuksista, niin on tärkeää huomioida se, että meidän täytyy välttää kaikki mahdollinen päällekkäisyys niin, että kaikki eri elimet tietävät, millä tavalla lähestyä tätä aluetta. Tämä on siis aika ongelmallista, tämä uusi artikla 8a. joka myös ottaa vertaisarvion esille. Sitä täytyy aivan selkeästi selvittää ja pelkän pahoin, että asia ei ole aivan selvä. Saattaa olla, että tämä järjestelmä ei, ei koskaan Tämä järjestelmä ei saa koskaan ottaa käyttöön mitään päällekkäisyyttä tämänhetkisten tarkistusten kanssa. Sillä jos meillä on vaikka kaksi eri varmistusmenetelmää, niin silloin meidän täytyisi arvioida sitä, kumpi näistä mekanismeista on parempi kuin toinen. Ja siitä syystä tämä komission ehdotus on sellainen, että sinne täytyy päästä eroon tarpeettomasta hallinnollisesta taakasta. Tämän tyyppiset valvontamekanismit saattavat nimittäin johtaa siihen. Siitä syystä on tärkeää, että selkeästi määritellään sääntelyviranomaisten kanta kansallisella tasolla ja todeta se, että onko kyseessä oikea toiminta niin se on oikea elin toimimaan tässä suhteessa. Siitä syystä olen sitä mieltä, että meidän tulisi seurata sen ehdotuksia. Kun puhutaan artiklasta 8, jonka jo mainitsin, niin siinä määritellään tietyssä määrin myös itsenäinen kanta. Jos komission tavoitteena on valvoa tilannetta, niin saattaa olla, että tässä tulee tietty eturistiriita siitä syystä, että komissio on hieman eri asemassa ja tämän takia uskoisin, että tämä asiakirja sellaisena kuin se on esitelty, määrittelee selkeästi ne yksittäiset ehdot, jotka tulee täyttää, kun puhutaan vaikkapa siitä alueesta, johon tietyn ydinvoimalaitoksen onnettomuus vaikuttaa. On tärkeää, että katsotaan, minkälaiset menettelyt hyväksytään. Tässä myös ehdotettiin kuulemistilaisuutta pidettäväksi ja se on tärkeä asia, koska kysymys on ehdottoman tärkeistä menettelyistä, jossa käsitellään teknisiä kysymyksiä näissä erittäin monimutkaisissa laitoksissa. Ne täytyisi käsitellä yksityiskohtaisesti. Olen valmis tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa tässä erittäin monimutkaisessa prosessissa. Meidän täytyy ottaa tämä oikein vakavasti. Toisaalta emme saisi kuitenkaan ottaa huomioon pelkästään tätä psykologista taakkaa, kansalaisten epäröivät tässä suhteessa, mutta kysymys on erittäin teknisistä ja monimutkaisista laitoksista ja tästä syystä meidän täytyy mennä eteenpäin erittäin vakavalla tavalla. Olen valmis siihen, olen valmis kaikkeen yhteistyöhön ja ilo, mielelläni otan osaa tähän työhön. Kiitos. Grazie la commissione. Kiitoksia sitten komissio. Jos aloitte puheenvuoron. Um, Madam President, Madam Rapp- Rouva puheenjohtaja, rauva esittelijä, kunnianarvoiset jäsenet. Ensiksi paljon kiitoksia ystävällisistä sanoista kohdistuen komission ehdotukseen. Muistuttaisin e- komission ehdotuksen muutamasta avainperiaatteesta näillä perusteilleen ehdotusta, erityisesti viimeisen puheenvuoron jälkeen – me saimme neuvostolta kaksoismandaatin 2011. Toinen olivat stressitestit ja toinen oli uudelleen arvioida ja jos mahdu, välttämätöntä myös uudelleen laatia lainsäädäntöä. Ja parlamentilla on myös päätöslauselma, jossa vaaditaan ydinturvallisuusdirektiivin uudistamista. Joten tässä sitä ollaan olemme työskennelleet useamman vuor- kumppanin kanssa, kansainvälisen IAEA e kanssa, kansallisten säätelyviranomaisten kanssa, suuren yleisön kanssa stressitestien yhteydessä pidettyyn kuulemisen myötä. Ja meillä on ollut euroatom sopimukseen perustuva tieteellisten asiantuntijoiden ryhmä. Joten tämä tiedonanto on sangen kattava ja se pohjautuu useampaan periaatteeseen. Ensinnäkin turvallisuuteen liittyvän päätöksenteon itsenäisyys, toisekseen päätöksenteon seurattavuus, sitten korkean turvallisuuden tason saavuttaminen turvallisuustavoitteiden laatimisen myötä sellaisten jotka antavat riittävästi liikkumavaraa kansallisille viranomaisille ää, tavoitteiden täyttämiseksi heidän toimintatapojen mukaisesti toimintatapojen, jotka ovat vuosien kautta asettuneet tolalleen. Siksi tässä kertomuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota myös siihen, että tavoitteisiin päästään verrokkiarvioiden kautta. Tein tämä erittäin selväksi. Verrokkiarviot eivät ole valvontaa. Siinä ei mitenkään puututa kansallisten turvallisuusviranomaisten toimivaltaan. Vertaisarviot ovat ensinnäkin luotu parhaiten käytänteiden ja tiedon vaihtamiseksi korkeammalla tasolla – Niiden kautta myöskin lähennetään työtapoja parhaiten käytänteiden läpiviemisessä Euroopassa. Kaikki me jaamme tämän tavoitteen. Sanoisin myöskin liittyen johonkin, jonka kuulin, onko tämä ehdotus ennenaikainen. Tämän kutsuminen ennenaikaiseksi kaksi ja puoli vuotta Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Ja kuultamme monia kertomuksia Japanista. Tämä kutsuminen ennenaikaiseksi on vähän kaukaa haettua. Kuten sanoin, ehdotuksesta keskusteltiin kattavasti niiden tahojen keskuudessa, joilla asiantuntijat asiantuntemus on, eli säteilyviranomaisten kesken. Niin säteilyviranomaiset päättävät myöskin luoda tämän vertaisarviointijärjestelmän. Joten meidän mielestä ajatus on ihan oikea. Ja luomme järjestelmää myöskin ihan asiallinen. Haluaako komissio toimia ydinturvallisuuden valvojana? Tämäkin näkökohta otettiin esille. Ja sen pitäisi puuttua täällä. Vastaus on ei. Komissiolla ei ole mitään himoa toimia ydin valvonnan alueella, koska se olisi ristiriidassa mainitsemieni periaatteiden kanssa, eli turvallisuuspäätösten itsenäisyyden kannalta ja, ja transparenssin kannalta komissio ehdottaa siinä artiklassa, joka liittyy ajankohtaisiin vertaisarvioihin. Me pyrimme luomaan robustin päätöksentekojärjestelmän, joka siinä tapauksessa, että vertaisvertailut eivät toteudu, määrää viimekätisen päätöksentekijän, joka takaa, että nämä vertaisarvet tehdään joka kuudes vuosi. Tämän ehdotuksen sisällöstä haluaisin myös mainita, että komissio kiinnittää erityistä huomiota ehdotusten hyväksymisaikatauluun nykyisen lainsäädäntökauden aikana. Siksi esittelijän sanat olivat minulle erityisen tervetulleita hänen sanoessaan, että Hän on jo lausuntansa laatimisessa hyvin pitkällä. Ja toivomme, että valiokuntanne ja parlamentti kokonaisuudessaan etenee ripeästi. Kiitos. brevemente. Kiitos sitten vielä esittelijä lyhyesti. Olkaa hyvä. Hvala Kiitoksia. Kiitos näistä kommenteista. ihan lyhyesti tästä ehdotuksesta. Ja että se olisi vähän ehkä ennenaikainen. No mielestäni näin ei ole. Meidän pitää nyt reagoida vastuullisesti ja pikaisesti Fukushiman tapahtumin jälkeen. Ja ehkä muistatte, että 2008-2009 parlamentti oli direktiivin osalta paljon kunnianhimoisempi, kun ajatellaan neuvoston kantaa. Eli tämä nyt on parlamentin etujen mukaista tarkastella tätä direktiiviä uudelleen. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja pyytäisin, että toimitatte tarkistuksen minulle. Me kokoonnumme sitten taas ensi vuonna ja toivottavasti saamme aikaan mahdollisimman paljon kompromissitarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Korhola. Eli se, ja aiheenahan on lausuntoluonnos, jossa on käsitelty kasvihuonekaasujen päästökauppaa. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Um... Kiitos. Ilmailu on ollut osa EUn päästökauppaa vuodesta 2012. Alusta lähtien EUn jäsenvaltiot ja lentoyhtiöt ovat kohdanneet koostotoimia kolmesta maista liittyen tuohon päätökseen. Ja Venäjä, Intia, Brasilia ja Yhdysvallat ovat kieltäytyneet meidän sääntöjen noudattamisesta. Nämä vastatoimet ovat voimakkaasti heikentäneet lentoyhtiöiden kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia ja ne ovat Viime vuonna kansainvälisen painostuksen seurauksena komissio päätti ottaa pari askelta taaksepäin, niin sitäkin niin sanotun kellon pysäyttämispäätöksen. Tällä pyrittiin olemaan hyvä ympäristö ikaossa. Ja sen lokakuun yleisistunnoissa. Ja tämä tauon pitäminen kellon kesk- pysäyttäminen osoittautui hyväksi päätökseksi ja mahdollisti sen, että ICAO pääsi merkittävästi eteenpäin. Nyt on päästy sopimukseen globaalista markkinapohjaisesta järjestelmästä, josta tehdään, saadaan sopimus 2016 mennessä, mutta tämän direktiivin myötä e jälleen toimii yksin ehdottamalla Äh, tällaista ilmatilamallia, jossa kaikki lennot EUn, EUn ja EUsta kuuluvat päästökauppajärjestelmään. Ja tätä suunnitellaan vuosille 2014-2020. Lainsäädännön käytön pakottaminen kolmansien maiden lentoyhtiöiden tapauksessa on jälleen johtanut kritiikkiin ja vaarana on samanlaiset vastatoimit ja kauppasodat, joita, jotka uhkasivat meitä ennen tätä kellon pysäyttämistä. Kaikki merkittävät EU-lentoyhtiöt vastustavat tätä ehdotusta, koska tietävät, että se sattuu niihin. Tämä koskee myös IOTA kansainvälistä lentokuljetusjärjestöä ja lento, eurooppalaisten lentoyhtiöiden yhdistystä AEAta. Myös merkittävä joukko e jäsenvaltioita vastustaa tätä, koska vaarat ovat niin ilmeisiä ja ilmastohyöty on niin pieni verrattuna ää, kattavaan vastakauppajärjestelmään. Tämä kattaisi 38 prosenttia päästöistä. Ja tämä EU sisäinen on 38 prosenttia. Pieni hyöty, suuri riski. Ja pitkään minulla on ollut vaikutelma, että EU on globaali ilmastosopimuksen suurin este. Ja tämä tapaus on hyvä esimerkki siitä asenteesta, jolla on pakkomielteenä sanoma malli siinä määrin, että tämä asenne luo, tämä asenne luo vastakkaan halu, vastaan haluttomuutta muissa puolista. Mutta tahot ovat sanoneet, ETS suhteen etenevät valmiita vähentämään päästöjä, mutta miksi heidän kurkustaan pakotetaan tätä mallia alas? Miksi näin? Onko se turhamaisuutta vai poliittista ylpeyttä? Palataan, että EU käyttäytymisellään, komissio käyttäytymisellään valitettavasti vaarantaa sitä hyvää neuvotteluympäristöä, joka on saavutettu ikaossa. Ja kaikista näistä syistä tässä lausunnossa ehdotetaan, että jatketaan tätä kellon pysäyttämistä ja EUn sisäistä päästökauppajärjestelmää vuoteen 2016 asti. Ja sitä ei myöskään pidä pakottaa kansainvälisten kumppaneiden noudatettaviksi. ICAO yleiskokous on 2016, jossa odotetaan globaalia sopimusta. Ja globaalin ratkaisun saamiseksi meidän täytyy jatkaa tällä myönteisellä linjalla ilman tätä EUn sisäistä ETS. EU osoittaa johtajuutta, että se haluakin osoittaa, mutta älykkäämällä tavalla. Komission suunnitelmat vaarantaisivat ICA-prosessin, joka on alkanut lupaavasti. Ja se on ainoa taho, jolla globaali sopimus voidaan saada aikaan mielestä ei olisi ylimielinen ja hölmö mekanisminsa käyttöönotossa nyt. Globaalia ratkaisua kannataan EUn ulkopuolellakin ensimmäistä kertaa ja merkittävät toimet ovat kirjaimesti mukana. Ja meidän ei sisäisillä toimilla pidä jumiuttaa tätä prosessia. Kollega Kramer, prego. Kiitos, Kramer. Äh, Kiitoksia varjoesittelijänä Allesta haluaisin nyt puhua hiukan selkeämmin tietyistä asioista. Seitsemän vuoden ajan, ja itse olin esittelijänä tässä asiassa silloin aikoinaan, niin kun ajatellaan nyt tätä päästökauppaa ja ilmailua noin yritetty yhdistää. Aluksi selkeästi kolmannet valtiot torjuvat tämän. He eivät ensin tuteet, että heitä olisi kuultu, ja sitten he järjestivät vastarintaa selkeästi tätä sääntelyä vastaan. EU oli hyvin järpäinen. Se ei kuunnellut näitä viestejä alusta pitäen. Ja Korolla totesi the Clock oli oikein, mutta sanoisin, että se oli aivan viimeisellä hetkellä. Eli EU sitten taipui, komissio taipui kansainvälisen painostuksen alaisena. ICAON yleiskokous pari viikkoa sitten teki hyvin, joutui hyvin epätavalliseen tilanteeseen. Siellä oli kamppailutunnelma ja se on nyt johtanut siihen, että tämä airspace-malli, tämä ilmatilamalli, on yksi vaihtoehto, joka selkeästi torjuttiin. Ja minun on vaikea ymmärtää, että nyt, kun me ajatellaan että toimia, joihin pitää ryhtyä, niin komissio esittää mallia, ja on täysin selvää, että me saavuta sillä mitään muuta kuin riitoja kolmansien maiden kanssa. Ja nyt on todellakin aika ikaossa, jossa on tehty paljon työtä, niin 2016 vuoteen mennessä pitää löytää jonkinlainen markkinointimalli, jossa toimitaan rakentavasti, eikä johduta tilanteeseen, jossa jo kerran on oltu ja jossa on provosoitu muita. Ja vielä kerran haluaisin todella selvitä todeta, että tässä ei ole kyse enää poliittisesta tahdosta, eli haluammeko tällaisen ilmatila-lähestymistavan päästökauppaan, vaan kyse on siitä, miten kansainvälisesti voidaan hyväksyä tämä syntymä tilanne. Me emme voi taistella yksin koko muuta maailmaa vastaan. Ja jos muu maailma ei halua olla tässä mukana, niin sitten tilanne on sama kuin ennen Stop the Clock-tilannetta. Meillä on kauppariitoja ollut. Meillä oli jo todellisia konflikteja Esimerkiksi Kiinahan perutti suuria tilauksia ja sitten vastatoimilla on uhattu. Eli kaikki tämä täytyy pitää mielessä. Eli olen Korholan kanssa samaa mieltä sen suhteen, että tämä vaivalloinen prosessi ikaossa, joka nyt on käynnissä, niin todennäköisesti viime kädessä EU heikentää omaa kantansa, koska maailmassa on hyvin paljon valtioita, jotka tulevat sanomaan, että nyt Eurooppa taas tulee näiden ideoidensa kanssa, joita muut eivät halua. Ja tämä kompromissi on nyt hyvin hauraalla pohjalla. Ja 2016 ehkä voidaan sitten kehittää jotain. Ja siksi mielestäni on täysin selvää, että vähintäänkin tämä Stop the Clock-menettely pitää pitää voimassa, ainakin 2016 vuoteen asti ehkä pidemmällekin. Ja olisi nyt järkevämpää, että ilmailu kokonaan pois päästökauppajärjestelmästä, kun, kun ajatellaan ilmaston suojelua, niin siitä ei ole oikeastaan päästöjen oikeuden kannalta mitään hyötyä. Se on vain eurooppalaiselle lentoyhtiölle haitta. Ja siinä menetään rahaa ja tällä tavalla ei suojella ilmastoa. Eli vähintään stop the clockia pitää jatkaa, mutta olisi paras, jos ilma saataisiin kokonaan pois tästä kaupan piiristä. Prego. Kiitos sitten Jorda. Um, s Korola strinjam Kiitoksia. Olen tavallisesti kollega Korholan kanssa samaa mieltä, mutta nyt joudun kyllä toteamaan, että olen eri mieltä. <clears throat> Jos EUssa päätämme tästä asiasta ja vuonna 2008 näin teimmekin, että haluamme vähentää päästöjä, niin silloin yksittäisten toimialojen täytyy jakaa tämä taakka reilusti keskenään. Jos ilmailuala ei sitä tee, niin silloin muiden toimialojen täytyy lisätä omaa osuuttaan suhteessa. Muilla toimialoilla on jo kovasti taakkaa. Siellä on asetettu erilaisia standardeja ja ilmailualla näin ei ole tehty. Lisäksi mielestäni EUn täytyy säilyttää toimivaltansa, eli sen täytyy määritellä <clears throat> menetelty, että käytetään sen oma, omalla alueella. En koskaan hyväksynyt tätä kellonpysäytys lähestymistapaa. Se oli EUn epäonnistuminen mielestäni. Mielestäni me annoimme aivan periksi kolmansille maille tässä suhteessa. Varsovassa olin mukana konferenssissa ja tapasimme siellä ikaan edustajia, jotka esittelivät meille suunnitelmansa. Pääasiassa suunnitelman hyväksymiseksi vuonna 2016 ja päästöjen vähentämiseksi vuonna 2020 alkaen. Suhtaudun tähän hyvin epäilevästi, sillä jo vuonna 2001 ICAO sitoutui tämän tyyppisen sopimuksen luonnosteluun. Meidän kaikki tiedämme, että Kioton sopimus ei ole riittävän kunnianhimoinen. Jos katsotaan ICAO, niin siellä on vielä pahempi tilanne. Toinen kysymys koskee sitä, että päästöjä tulisi vähentää vuoteen 2020 mennessä. Siihen mennessä sitten muut toimialat ovat jo vähentäneet päästöjään 20 prosentilla ja siitä syystä en voi hyväksyä sitä, mitä juuri todettiin. Grazie. Kiitoksia sitten Prodi. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on nyt todellakin hyvin vakava ongelma kyseessä. Ja tämä pohjautuu komission olettamukselle, että se pystyisi toimimaan niin autoritaarisesti, että se saisi koko maailman noudattamaan sääntöjään. No, tilanne nyt ei mielestäni ole tämä. Varsovan neuvottelut olivat käytännössä fiasko. Ja meidän täytyy itse löytää nyt erilainen tapa esittää tämä sopimus. Tämän hetkistä enemmän sen pitäisi pohjautua oikeudenmukaisuudelle ja tasapuolisuudelle, kun ajatellaan näitä sääntöjä ja tiukennuksia. Ja toisaalta tarve on myöskin ymmärtää, että pitää asiassa toimia. Eli mielestäni ikao on oikea paikka käydä näitä neuvotteluita, esitellä ne ainakin. Ja yksi asia, joka voitaisiin tehdä suhteellisen nopeasti, on se, että tehtäisiin ehdotus, joka olisi jonkinlainen hiilivero, eikä mikään markkinamekanismi. Meidän pitää tähdätä sopimukseen, jossa otetaan huomioon tämän tilanteen vakavuus. Ja tällä tavalla tämä voisi olla periaate, jonka pohjalta voitaisiin saada aikaan maailmanlaajuinen sopimus Eli mielestäni olisi parempi, että neuvottelemme ikaon kanssa ja että saisimme hyväksyntää hiiliverolle, polttoaineverolle. Ja tällä tavalla voitaisiin saada resursseja, jotta voidaan ryhtyä niihin kiireellisiin toimiin, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja myöskin maat, joissa on hyvin paljon trooppisia metsiä, ja pitäisi myös saada mukaan, koska olisi tärkeää nyt hyvin nopeasti myöntää näille maille jotain korvauksia koska ne tekevät koko planeetan kannalta jotain hyvää, koska hyvin hoidettu trooppinen metsä auttaa meitä näissä asioissa. Eli voisimme lähteä tästä ja sitten hiukan nöyremmin voisimme katsoa, millaisia ehdotuksia voitaisiin esittää, jotta saisimme aikaan paremman sopimuksen. Eli kerran vielä. Olen nyt tästä asiasta puhunut jo monta kertaa, mutta nyt kuoressa meidän täytyy ottaa huomioon ilmasto-oikeudenmukaisuus. Ja meidän pitää tehdä esitys, jossa mukana olisi myöskin vastaus Valin julkilausumaan. Eli Valin julkilausumasta pitäisi tehdä poliittisia säädöksiä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Merkkis, varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijälle. Esittelijän kanta on selkeä. No kantani on kuitenkin hieman erilainen. Sekin perustuu menneisyyteen ja aikaisempiin aikomuksimme. Pelkäänpä, että esittelijä luottaa hieman liikaa ikaon. Ikaalla ei ole sitovaa päätöstä globaalista markkinapohjaisista toimista. Paino sanalla pain, sitova. Sitovaa sopimusta on nähnyt. Totta kai on myönteistä sanoa, että sektorilla on myönteisiä aikomuksia, mutta aikomukset eivät ole sitovia. Ika pyrkii yksityiskohtaiseen toimiin laatiakseen päätöksen 2016, jo, jo johtaisi 2020 toimii. Prosessin alku on tietysti myönteistä, mutta tilanne on kuitenkin epäselvä. Voimme vähän tätä prosessia oikeaan suuntaan. Vaan me tehdään sen ainoastaan niin laittamalla paineita aikaan suuntaan savun päätöksen aikaansaamiseksi. Joten 2014-2020 lähestymistapa on oikea. Tämä on hyvä. Ympäristölle tämä ilmatila lähestymistapa, sen kuuluu 40 prosenttia Äh, päästöistä verrattuna aikaisempaan ETS-järjestelmään. Ja tämä kellon pysäyttämisjärjestelmä johtaisi vain 20 prosentin päästöihin. Toisekseen EU ei pidä antaa sellaisten maiden paineille periksi kuin Kiina. Me olemme nähneet, että kaikissa COP-kokouksissa ja näemme, että globaali ilmastopolitiikka on vaikeaa, mutta me olemme iso maanosa. Jos meillä on kunnianhimoisia tavoitteita, meidän täytyy miettiä, sarvatko muut meitä. Tässä tapauksessa kuitenkin olen sitä mieltä, että jos globaali aikamassopimukseen on olemassa, niin ei pidä antaa periksi sellaisten maiden paineille kuin Kiina. Ja tämä kellon pysäyttämisen jatkaminen osoittaisi, että EU antautuu. Jos me olemme aidosti kunnianhimoisia, meidän täytyy säilyttää kunnianhimomme loppuun saakka. Kolmanneksi tämä stimuloi ikkauttaa sopimuksen pääsemistä 2016. 2016 jälkeen ICAO on yleiskokous. Sen pitäisi laatia kertomus. Ja uskomme, että tämän yleiskokouksen jälkeen komission pitäisi antaa kertomus edistymisestä globaalisen, globaalin markkinapohjaisen järjestelmään aikaansaamiseksi 2020 ja muuta lainsäädäntöä, joten tee jotakin tarkistuksia, niin tämä poikkeus on voimassa ainoastaan vuoteen 2016 asti. Ja lopuksi esiin seurata vaatimusten merkitystä. Lentoyhtiöt ovat sanoneet, että seuranta on auttanut niitä olemaan polttoaine tietoisempia ja tuon vaatimuksen poistaminen antaisi väärän signaalin niille lentoyhtiöille, jotka eivät ole noudattaneet sitä. Joten kiitoksia rouva esittelijä, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Annetaan yhteistyötä kanssanne. Ja meillä on muutama tarkistus ihassa. Kiitos, Sten Lambsdorff. Thank you very much for having this possibility to address you. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti siitä, että minulla on mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Mielestäni ongelmana on se, että nämä ympäristöön liittyvät ongelmat voidaan, niitä voidaan vastustaa teknologisin innovoinnein ja yhteiskunnallisin mukautuksin. Koko maailmassa on yli 700 miljoonaa ajoneuvoa ja satoja tuhansia ilma-aluksia. Ja erittäin tärkeitä teknologisia innovointeja on jo olemassa esimerkiksi omassa maassani. On patentti päästövähennyksille ajoneuvoissa. Ja sitä voidaan soveltaa mihin hyvänsä ajoneuvoon riippumatta sen iästä. Tämä laite vähentää päästöjä 70 prosentilla. Se on äh, suodatin ja kondensaattorissa yhtäaikaisesti, ja se vähentää siis päästöjä 70 prosentilla. Sitä voidaan myös soveltaa ilmailualuksiin. Ongelmana on vain se, että se on aivan, on aivan liian halpa. Tuon laitteen tuottaminen maksaa vain viiden dollarin verran. Sen sijaan, että katalysaattori maksaa 60 000 korunaa, Sitähän käytetään jo autoteollisuudessa kovasti ja on voimakas lobbaus, joka pyrkii vastustamaan kaikkia innovointeja. Toinen keksintö, joka voisi parantaa ilmastoon liittyviä ongelmia, on patentti sementtialalla. alalla siellä äskettäin on esitetty vain kuukauden vanha patentti, jossa tietyn keräämisen raaka-aineen lisäämisen avulla tämä keksintö vähentää energiaa raaka-aineiden kulutusta sementtialalla, joka siis on kovin energiaintensiivinen ala ja raaka-aineita paljon käyttävä ala, 70 prosentilla sielläkin. Ongelmana siis on se, että meidän sääntömme Euroopan unionissa ovat nämä esteet. Ne ovat innovointien tiellä ja, ja teknologisen edistyksen tiellä. Täytyypä todeta, että tässä kertomuksessa, jonka kollega Korhola on valmistellut, arvostan kovasti, en pelkästään tätä työn tasoa, vaan myös sen, sitä, että henkilökohtaisesti on näin hyvin lähestytty tätä ongelmaa. La commission. Kiitoksia sitten komissio, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Kunnen arvoisat jäsenet, kiitos kommenteista ja huomioista. Me olemme erittäin monimutkaisessa poliittisessa tilanteessa. It's clear that the, the EU ETS... On selvää, että EUn ETS on, on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Selvää on, että meillä täytyy olla yhteispäätös menetelmä saatu päätös, joka mahdollistaa mielekkäiden politiikkojen harjoittamista huhtikuun jälkeen. Meillä täytyy olla lainsäädäntöä paikallaan, muuten lähtökohtana olisi EUn päästöskauppajärjestelmä kokonaisuudessaan. Olin ikaan yleiskokoukseen niin edistystä. mitään EU ETS-järjestelmä voidaan pitää provokaationa. Samaan aikaan laitan panna merkille, että ikaan ja globaalin toiminnan toiminta on politiikamme ydin. Me kannatamme monenkeskeisyyttä kehittää ja globaaleja prosesseja. On tällä hetkellä vaikea nähdä, mitä hyötyä muusta lähestymistä vastaan on kuin komission lähestymistä vastaan. Komission ehdotus reagoi kumppaneiden huolenaiheisiin tähän alueen, alueen yrittämisongelmiin, ekstraterritoriallisuuteen ottaen huomioon väliaikana me ehdotamme ottamaan huomioon ilmailun päästöt, vaan milloin ne tapahtuvat EUn ilma-alueella. Ehdotus on syrjimätön. Siinä on, ka- puhutaan kaikista toimijoista kansallisuudesta riippumatta. No, me hyväksymme sitä, että ne yritykset, jotka haluavat toimia EUn oikeusalueella, toimisivat jotenkin eri säännöin kuin kotimaiset toimijat globalisoituneen maailman luonne. Monikansallisten yritysten luonne on sellainen, että kunnetaan paikallista lainsäädäntöä. Jos tuota kunnioitusta ei ole, silloin ei ole toimivaa kansainvälistä järjestelmää myöskään. Ei on päästökauppajärjestelmä ja lentoliikenteen mukaan ottaminen on talouden kattava toimenpide. Ei ole mitään syyttä sulkea pois ilmailua, jossa päästöt kasvavat nopeasti koko ajan. Ehdotuksemme myös kannattavat ikä on äh, yleiskokoukseen päätöslausamaa Me olemme täysin sitoutuneita yhteistyöhön kolmasen maan kanssa selittääksemme kantaamme ja selittääksemme, miten ne kulkevat samoilla linjoilla, kun ikä on keskustellut. Ehdotuksessa on hyvä tasapaino erityisolojen huomioon ottamassa. Siinä on vähimmäis de minimis säätö tietylle reiteille. Ja se kuitenkin säilyttää tasaisen pelikentän. Ne tulkinnat ikään päätöslauselmasta, jotka jotenkin viittaisivat siihen, että että edistyminen nekin ehkäisivät pohjan pois toimijoiden suverenin politiikan harjoittamassa on vähän kaukaa haettua. Edistymistä ei voi edistää välttämällä varhaisia toimia. Varhaiset toimet luovat valmiutta täytäntöönpanotoimiin, joihin me olemme hyvin valmiita. Mitä tulee hyväksyntään ja noudattamiseen? enemmistö 98 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, jotka katettiin 2012 järjestelmässä viime vuonna, noudattavat e, tätä täysin myös Yhdysvaltojen lentoyhtiöitä, jotka noudattavat EU-lainsäädäntöä. Jos me antaisimme jonkin poikkeusluvan jollekin lentoyhtiöille, jotka eivät nyt noudattaisi täytäntöpäin järjestelmää, se olisi syrjivää joten EU-lainsäädännön noudattaminen tulee olemaan etusijalla tulevaisuudessa. Tämän niin meidät täytyisi vakuuttaa vaihtoehtoisen järjestelmän lisäarvosta verrattuna komission lähestymistapaan. Ja toivomme, että kaikki olemme sitoutuneita yhteispäätösmenettelyyn loppuun saattamisessa hyvissä ajoin että voimme jatkaa EUn päästökauppajärjestelmän loppuun saattamista. Grazie. Kollega Koro. Kiitoksia sitten Korolla vielä, olkaa hyvä. Thank you very much. I have to say I'm not... Kiitoksia. No täytyy kyllä todeta, että en ole vakuuttunut siitä, mitä komissio juuri totesi. Olen huolella lukenut selitysmuistion. Ja olen kyllä aivan yllättynyt tämän tyyppistä logiikassa. Siinä sanotaan, että vastineena ikaan menestykselle ja hyvälle kokouksen lopputuloksena ja sanotaan, että vastauksena tälle edistykselle ja jotta voitaisiin vielä edistää enemmän menestyksellistä globaalin, globaalien menettelyiden täytäntöönpanoa markkinapohjaisten sellaisten pitäisi tehdä tarkistuksia. Olen kyllä ihan yllättynyt, sillä palaute yleisesti ottaen on ollut aivan päinvastaista se, mitä EU nyt ehdottaa, ei suinkaan ole rakentavaa tai vie eteenpäin asioita. Kiitän myös Kramerin palautteesta. Olen ilahtunut siinä, että voimme tehdä yhteistyötä tällä alalla. Edustaja Jordanille haluaisin, haluaisin kysyä, että mietinköhän, että ymmärsittekö tämän kohdan väärin. teidän perustelunne oli kuitenkin EUn sisäisen päästökauppajärjestelmän jatkamisen puolella. Sehän jatkuu ilmailualalla päästökauppa jatkaa etan sisällä. Eli me jatkamme sillä tiellä, joka on valittu. Se, mistä tässä puhutaan nyt, on se, että viedään eteenpäin globaalia sopimusta. Ja siitä syystä meidän ei tulisi pakottaa toisia koska se pilaa sen hyvän ilmapiirin. Jos siis sanoitte, että meidän täytyy hoitaa ilmailupuoli, jotta voidaan varmistautua siitä, että sekin saa osansa vähennyksistä. Niin, niin, mutta ero on oikein pieni. 38 suhteessa 30 jos tämä 8 prosentin takia nyt sitten vaarannetaan mahdollisuus päästä globaalin sopimukseen, niin kyllä se on kovin huolestuttavaa. Edustaja Merkis, olen samaa mieltä siinä, että sitova sopimus pitäisi tehdä ikaossa. Ja sen tulisi tapahtua vuonna 2016. Yleisesti ottaen meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Olen tämä kuullut usean ottajan, mutta pyytäisin kollegoitani pohtimaan sitä, mitä tällä oikein tarkoitetaan. Voidaanko yksipuolisia toimia todella nimittää kunnianhimoisesti, jos nyt vaarannamme globaalin sopimuksen tällä EUn temppuilulla? Silloin emme kyllä ole kunnianhimoisia, sillä ei tuloksia tämänhetkinen yleis ETS antaa hyvin huolestuttavia esimerkkejä tästä. Sillä nyt jo nähdään, että tämän yksipuolisen kalliin ETS-järjestelmän aikana EU on lisännyt päästöjään, jos otetaan huomioon kokonaispäästöt ja ymmärretään, että maahantuodut päästöt ovat kasvaneet valtavasti ja ei katsota pelkästään tuotantoa, vaan myös kulutusta, niin silloin ymmärrämme, että tuomme maahan yhä enemmän. Ja kansainvälisten kauppatilastojen pohjalta voidaan huomata, että olemme itse asiassa lisänneet kokonaispäästömäärää. Sehän on tämän yksipuolisen politiikan lopputulos. Siitä syystä suhtaudun erittäin kriittisesti kaiken tyyppiseen yksipuoliseen toimintaan. Mutta olen valmis, kuten olen osoittanut, toim- jatkamaan tällä EUn yksipuolisella tiellä EUn alueella, jos haluamme näin tehdä, etäalueella. Mutta se, että tämä ilmapiiri pilataan tällaisilla kauppasodilla, se ei ole kyllä viisasta. Kiitoksia. Muistuttaisin, että määräaika tarkistuksen jättämiselle on 18. joulukuuta puolelta päivin. Ja huomenna aamulla kokous alkaa varttia yli kymmenen. Meillä on yhteinen kokous kansallisten parlamenttien kanssa aiheesta energian sisämarkkinat EU:ssa 2000-luvulla. Ja muistutan vielä, että tänä iltana 18 lähtien meillä on joulukoktail. Ja pyytäisin kaikkia läsnä olevia tulevaan osallistumaan sinne. Kiitos.